Proszę Państwa, rozpoczynamy. Witam naszych przyjaciół, kolegów. Hyvät naiset ja herrat, nyt alkaa kuulemistilaisuutemme. Tervetuloa tänne myöskin ympäristövaliokunnan kollegat. Yhteinen kuulemistilaisuus on alkamassa aiheena uudet jalostusmenetelmät. Pavel Pots Envi-valiokunnasta kanssa niin toimii puheenjohtajana. Lämpimästi tervetuloa kummankin valiokunnan jäsenille. Minä toimin puheenjohtajana tässä ensimmäisessä paneelissa ja sitten kollegani johtaa toisen paneelin ja kummatkin ovat yhtä tärkeitä, niin kuin maaperä ja vesi ovat tärkeitä kysymyksiä, ovat myös molemmat näistä valiokunnista tärkeitä. Aika usein meillä on hieman erilainen katsantokanta aiheisiin, koska tietysti eh, oma valiokuntamme pitää asioiden tarkastelussa mielessään aina nämä maatalouteen liittyvät näkökulmat. Toisaalta on kuitenkin hyvä, että voimme yhdessä näitä tarkastella. Uudet jalostustekniikat ovat erittäin tärkeitä, kun ajatellaan uusien lajien kehittelyä. Viljelijät ja kasvattajat tarvitsevat näitä, jos halutaan voida taistella ilmastonmuutosvaikutuksia ja toisaalta sairauksia vastaan. Ja näitä uusia metodeja kehitellään aktiivit, jalostusmenetelmät, niitä kehitellään koko ajan ja maatalouden saralla tällöin nousee esiin monia kysymyksiä, tiettyjä oikeudellisia seikkoja tulee vielä myöskin selvitellä. Ja toivottavasti tämänpäiväinen kuulemistilaisuus hieman sitten antaa lisävalaistusta meille kaikille näissä kysymyksissä. Ja näin meille ehkä syntyy parempi henkilökohtainenkin käsitys siitä, miten suhtautua näihin kysymyksiin. Ja nyt sitten ensimmäinen paneeli alkamassa. herra Nils Luvas käyttää ensimmäisenä vain puheenvuoron. Hän on Plantumissa johtajana Alankomaiden mm, siemenyhdistys ja seuraavan puheenvuoron käyttää sitten Julia Mante Ranskan Eh, Frans Limousin Selection-järjestöstä. Kyseinen taho tarkastelee geneettisen materiaalin parantamismahdollisuuksia nautaeläinten yhteydessä. Tämä eh, limosan alue on myöskin erään edustajamme kotiseutua. Ja sitten kolmantena Yves Berton, INRE tutkimusinstituutista – maatalouden tutkimusinstituutti on kyseessä Ranskassa ja kullekin puhujalle olemme varanneet 10 minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Eli tämä oli samanaikaisesti tervetuloa toivotusesittely ja johdanto aiheeseen. Ja tässä vielä Toivotan tervetulleeksi herra äh, Raiden kutsuman vierailijaryhmän Quantum-järjestön edustajia. Ja tämä järjestö tarkastelee juuri kysymyksiä, jotka tänään täällä ovat esillä. Tervetuloa tänne mielenkiintoiseen kuulemistilaisuuteen. Uskon ja toivon, että tästä tulee mielenkiintoinen tapaaminen teillekin, koska meillä on täällä hyvinkin osaavia puhujia. Olkaa hyvä, herra Luvers. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, minä en nyt näe valitettavasti teitä, kun olen selkäpäin, mutta te nyt varmaan kuulette kuitenkin, mitä minä sanon. Olen todella kiitollinen siitä, että sain tulla puhumaan teille. Minä olen äh, siemen asioita käsitellyt koko elämäni, ensin Aasiassa ja Afrikassa, sitten kotiyliopistossani ähm, ja Hollannin ähm, siemenjärjestö Plantumissa – ja koulutukseni on kasvin jalostaja ja tämä teidänkin työnne on äärimmäisen tärkeää lainsäädäntö ja politiikka ja se oli itse asiassa minun tohtoriväitöksenikin aihe. Pyysitte minua puhumaan hiukan kasvin jalostuksesta ja käytetyistä menettelytavoista ja siitä, miten kasvijalostuksen kautta voidaan yhteiskuntahaasteisiin vastata. Kasvit ovat välttämättömiä meille. Me syömme niitä ja myös ilma, jota hengitämme, riippuu kasveista. Ja kasvit ovat myös ainut todella uusiutuva teollisuustuotteiden lähde, eli ei ole elämää ilman kasveja. Meidän nämä viljelykasvimme kasvavat agroekosysteemissä, joka kehittyy kehittyy ja meidänkin on kehityttävä, tarpeemme että Kasvinjalostus on itse asiassa tämän kehityksen apuväline, eli se mikä voidaan ohjelmoida siemeneen, sitä ei tarvitse korjata myöhemmin. Geneettinen resistenssi esimerkiksi kasvitauteja vastaan tarkoittaa sitä, että meidän ei tarvitse käyttää torjunta-aineita ja itse asiassa eh, vaikkapa geneettinen eh, vastustuskyky kuivuutta vastaan merkitsee sitä, että eh, kasvit ovat vastustuskykyisempiä tälle kuivuudelle. Ja tämä kasviarvostus ei ole ollenkaan uusi asia, vaan tapahtui, on käynnistynyt 12 000 vuotta sitten, kun ihmiset ovat muuttaneet kasveja. Ensin kyse oli äh, tällaista luonnollisesta valinnasta, mutta nyt meidän äh, jalostuksemme on huomattavasti tehokkaampaa. Me opimme itse asiassa luonnolta. Me olemme oppineet, että kasvit tarvitsevat niin uros kuin naaras Ää, äh, ähm, Ähm, osankin voidakseen äh, sitten äh, saada aikaan tai tuottaa siemeniä. Ja me itse asiassa nyt jalostuksen kautta voimme sitten paremmin äh, kuin pelkkä luonnollinen kehitys huolehtia siitä, että saamme aikaan toivotun tulokseen Ja nyt tietenkin sitten myös molekyylitaso on jo käytettävissä, eli DNA. Nyt käytetään uusia menettelyjä, kuten molekyylimarkkerit, mutta myös äh, mutaatiojalostus ja hybridit 1920-30-luvuilla ja myös nyt sitten mutageneesi, CRISPR, Cas9 ja muut ovat käytössä. Eli ähm, luonnolliseen kehitykseenhän tämä kaikki itse asiassa perustuu ja kasvin jalostajat tarjoavat sellaisia lajikkeita, jotka ovat sopeutuneet muuttuviin viljelyjärjestelmiin ja kaikki viljelijät tarvitsevat hyviä, hyviä siemeniä kasvatammepa me sitten kasveja takapihallamme luomusti tai teknologisesti tai mitenkä vain. Ja minun maassani on noin 200 yritystä, jotka toimivat kasvinjalostusalalla ja tarjoavat sitten nämä hyviä siemeniä kaikille eri viljelijöille ja kasvattajille. Ja mitä enemmän me ymmärrämme kasvialustuksesta, sitä paremmin voimme myös ennakoida sitten lopputulosta. Ja viimeaikaiset kehitykset ovat ihan tämän trendin mukaisia. Sittenhän meillä on myös äh, transgeneesi, eli geneettinen muuntelu, ja tämä oli varsinainen läpimurto äh, tässä äh, selektiivisyyden tehokkuuden parantamisessa – Ähm, kasvit saattoivat kehittyä suuntaan, jota ei luonnossa olisi tapahtunut. Ja aivan oikein mielestäni tässä oli kyllä äh, hyvä hetki ottaa askel taaksepäin eettistenkin perusteella perustelujen vuoksi, ihmisten ja ympäristön turvallisuuden vuoksi 2001-18 äh, asetus siis kyseessä. Ja tästähän me puhumme täälläkin nyt jo tänään. Geneettinen muuntelu on äh, käytössä maailmanlaajuisesti oikeastaan vain kaikkein tärkeimpien äh, viljelykasvien, kuten maissin, soijapavun ja puuvillan kohdalla. Ja vain hyvin harvat yritykset maailmanlaajuisesti, äh, laillisesti ja rahoituksellisesti pystyvät sääntelyn mukaan toimimaan. Euroopassa on vain yksi tällainen yritys. Ja minkälaista keskustelua käydään nyt sitten tänä päivänä? Nytkin puhutaan turvallisuudesta, ja eettisistä kysymyksistä. Vastoin kuin perinteinen geneettinen geenimuuntelu, kes, tällainen tavoitteellinen ja todella malin osuva mutageneesi ei luo sellaisia kasveja, joita ei voisi syntyä myöskin ihan luonnossa perinteisen jalostuksen kautta. Ja näin tietenkin voi tapahtua biologian vuoksi myös sellaisia odottamattomia asioita, joita ei ole voitu nähdä, mutta näin ei tähän mennessä ole tapahtunut. Ja nyt onkin sitten kyse, että haluammeko, että vain kaikkein suurimmat yritykset voivat käyttää näitä uusia menettelyjä. Ja äärimmäisen tärkeä kysymys on, että voitaisiinko näitä menettelyjä käyttää, jotta pääsemme tavoitteisiimme uusi YMP-uudistus, josta te päätätte, niin ottaisin ehkä kolme asiaa siitä esiin. Ehkäpä kasvialostus ei kaikkia haasteita pysty ratkaisemaan, mutta kyllä se voi niitä vähentää. Ensinnäkin kestävyys. Kestävyys, ympäristö, ruoan haaskaaminen. Me haluamme kestävämpää tuotantoa, jossa käytetään vähemmän kemiallisia aineita, jotka haittaavat ympäristöä me olemme luoneet kasvijalostuksen kautta sellaisia kasvilajikkeita, jotka ovat vastustuskykyisiä eri kasvitaudeille muun muassa, mutta olisi myös hyvä eh, saada aikaan sellaisia kasveja, jotka eivät ole niin eh, haavoittuvaisia ilmastonmuutokselle, taikka sitten olisi hyvä vahvistaa eh, tuotteiden kestävyyttä niin, että esimerkiksi kuljetussa ne eivät pilaantuisi niin helposti. No niin, ollaanko tässä onnistuttu? Maistakaapa sitä tomaattia, joka, joka teille on jaettu ja katsokaa, että onko, se, onko siinä onnistuttu, onko se maukas. Ja eikö olisi hienoa, jos voitaisiin jalostaa myös vaikka sellainen vehnälaatu, jota myös gluteeniallergikot voisivat huoletta nauttia. Kolmas äh, aihe, eli tutkimuksen ja innovaatioiden äh, tuominen äh, laboratorioista pelloillemme. Eli meillä on, kun ajatellaan nämä käytettäviä siemeniä, niin ne voidaan kyllä hyvinkin korkean teknologian keinoin saada entistä paremmiksi. Ajatellaan vaikkapa tuota teidän YMPtä, niin me haluamme kasvattaa lisää valkuaisainekasveja Euroopassa ja haluamme tehdä tämän äh, käyttämällä vähemmän äh, maata, koska tarvitsemme tilaa kaupungeillemme ja infrastruktuureillemme ja haluamme myös säilyttää luontoamme ja haluamme mm, parantaa tehokkuutta. Kasvinjalostus on itse asiassa lisännyt satojen tuottavuutta noin 70 prosentilla vuodesta 2000 ja ilman tätä satolisäystä olisimme tuhonneet tai tarvinneet lisää tuonti tuotteita ja tuhonneet noin 60 000 neliökilometriä Brasilian sademetsää tässä samalla. Ja kun katsotaan tulevaisuuteen, haluamme huolehtia tietenkin maaperän terveydestä ja hiilidioksidi päästötavoitteistamme paitsi Euroopassa myös maailmanlaajuisesti ja EU itse asiassa on tehnyt paljon YK kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi kaikkialla maailmassa. Kasvijalostus on siis hyvin voimallinen keino, mutta se on myös hidas. Eli kun me asetamme tavoitteen ja alamme risteyttää kasveja, niin jotta saamme aikaan valmiin lopputuloksen, niin tässä menee kuudesta jopa 30 vuoteen. Ja jos haluamme esimerkiksi luopua agrokemikaaleista, emme voi odottaa näin pitkään, vaan meidän on tehtävää maataloudestamme ilmastoa vastustuskykyistä nyt. Eli me tarvitsemme välineitä voidaksemme toimia huomattavasti nopeammin. Ja nyt te politiikan päättäjät päätätte, kuka saa näitä eri välineitä käyttöönsä. Te päätätte, tulisiko GMO sääntelyä laajentaa niin, että sitä voitaisiin soveltaa myös muihin kasveihin Ähm, myös sellaisiin, ähm, joissa konventionaaliset menettelyt olisivat valtavan paljon hitaampia. Ja jos haluatte tuottaa lisää valkuaisainekasveja ja vähentää kemiallisten aineiden käyttöä ja parantaa makua ja parantaa terveyttä, niin teidän on tehtävä päätöksiä. Tästä tulee varmasti erittäin mielenkiintoinen keskustelu tänään ja myös tulevaisuudessa olen käytettävissä, niin jos haluatte keskustelua jatkaa. Kiitos paljon. Bardzo dziękujemy. W tej chwili poprosimy. Kiitokset. Kiitos e, paljon. Ja sitten e, seuraava puhuja. Julia Mante, joka toimii e, Frans Limousin Selection ja puolella no, järjestössä ja vastaa nimenomaan jalostustoimista ja kehittelystä. Olkaa hyvä. Et merci pour l'invitation. Euh, Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos paljon kutsusta. Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää ennen kaikkea Jean-Paul Dionota, joka oli meihin yhteydessä ja mahdollisti sen, että me saamme Ranskan karjan tuottajien äänen kuuluvin. Minä kerron karjatuotannon jalastustekniikoista vaikka mm, jalostuksessa usein ajatellaan niin ensin kasveja. Me näemme tässä mm, todellisia mahdollisuuksia, mikäli jalostustekniikkaa käytetään myös karjaan. Tämä on hyvin laaja-alainen ala. Minä puhun nyt ennen kaikkea genomitekniikasta, jotta minä voin tätä omaa näkemystäni tuoda esiin. Minä en ole asiantuntija tällä alalla, olen ainoastaan teknologian käyttäjä. Tämä eri, eritys on tärkeää tehdä. Tässä näkyy minun työpaikka. on keskus, se on Limousin rodun päämaja. Sijaitsemme keskellä Ranskaa. Tämä on melko uniikki ma- maitotuotannon kannalta. Meillä on myös geneettisen kaikki geneettisen parantamisen jalostuksen toiminta keskittyy tähän huippukeskukseen. Kyseessä ei ole yrittäjien, vaan kasvattajien käyttämä keskus. Kaikki ovat kasvattajia, jotka siis täällä toimivat. Tämä osaaminen on siis kasvattajien hallussa, ei suuryritysten. Mm, tässä keskuksessa minä olen tutkimus- ja kehitystiimissä mukana. Me haluamme auttaa valinnan tekemisessä, genomien valinnassa. Ennen kaikkea olen työskennellyt viime aikoina. Me katsomme DNAta ja se DNAta, joka määrittelee fenotyypin ja nämä fenotyypit taas vaikuttavat vaikkapa maidon tuotantoon. Ja pyrimme sitten näitä genotyyppejä eriyttämään, jotta me pystymme jalostamaan karja parempaan suuntaan. Tämä me pyrimme genomeista löytämään sellaiset osa joita pystyisimme kenties jalostamaan paremmaksi tulevaisuudessa. Minun toinen roolini on auttaa valintaprosessissa – en ole puhumassa tästä nyt tiiviimmin, vaan haluan vain kertoa, että tässä ylhäällä näkyy 1500 kasvattajaa, jotka valikoivat eläimensä joka vuosi. Niin heillä on karja 100 000 päätä. Meidän tavoite on parantaa genetiikkaa kasvattajien määritelmien määrittelemien prioriteettien perusteella, mutta yritykset eivät siis ole tämän genetiikan, tämän osaamisen omistajia, vaan kyseessä on kasvattajien hallinnoimaa tietoa. Ja minä sivuan tätä aihetta, koska tämä liittyy GMO-tekniikkaan. Me olemme sitä mieltä, että olisi hyvä, että karja jalostetaan paremmaksi genomiteknologian avulla, mutta me emme tue sitä, että yritykset saisivat lisensoida tiettyjä genotyyppejä, genomeja. Tässä iän myötä tiettyjä ominaisuuksia, helppo synnyttäminen, kasvu, lypsykyky, lihasten kehitys, luuston kehitys. Tässä näitä, kuinka on saatu aikaiseksi muutoksia jalostamisen avulla. Tässä näkyy, miten rotu on kehittynyt. Me päätimme perustaa arviointikeskuksia siten, että elämät ovat kaikki samoissa olosuhteissa ja että pystymme eläimiä valitsemaan nimenomaan genetiikan pohjalta eikä siltä pohjalta, missä ympäristössä ne asuivat. INRA ehdotti meille 1996 matemaattisen laskentamallin, joka mahdollisti meille tämän sen, että pystymme paremmin katsomaan eläinten geneettisen arvon, tämä blup Animan model – siten, että pystymme jättämään ulkopuolelle ympäristövaikutukset. Ja tässä saimme parannuksia muun muassa morfologiaan. Eläinten kasvu ja morfologia oli saatava muutettua tuolla, niin tämä onnistui merkittävän hyvin. Sanoitte kenties, että synnyttämisen helppous laski, se on totta, mutta me, sanotaanko näin, että me onnistuimme nämä haitat minimoimaan. Limusinrotu pystyy synnyttämään melko helposti, jo, joten tämä ei ollut niin suuri menetys. Saatatte kysyä, mikä on genomin muuttamisen merkitys. Tässä tämä maidon tuotanto on muuttunut, joten tämä on ollut onnistunut. Miten tämä geeniarkkitehtuuri oikein toimii? Niitä kvantitatiivisia piirteitä, joita me haluamme kehittää, niin on sellaisia, joissa ei ole merkittävää vaikutusta, niitä on paljon, mutta me haluamme ennen kaikkea sellaisia genomialueita muuttaa, jotka vaikuttavat merkittävästi fenotyyppiin. Me tiedämme, että tällaisia genotyyppejä on olemassa, mutta me emme ole vielä onnistuneet niitä löytämään. Me olemme pystyneet lukemaan genotyyppejä eli DNA-osuuksia yhä enenevissä määrin, ja kun ne on saatu kokonaisvaltaisesti luettua, niin sitten pystymme myös genomeja jalostamaan eteenpäin. On joitain genotyyppejä, joita tiedämme jo, joiden avulla voimme tehdä paljon parannuksia. Tässä on dominoiva TPG-niin e Kyseessä on siis sarvi, sarviin liittyvä geeni. Me haluaisimme sarvettoman limusiini rodun. Tämä on yleinen toimintatapa. Nimittäin sarvettomat lehmät ovat, voivat paremmin ja se välttää sen, että tuotteet joutuvat työstämään sarvia. Tässä näkyy prosenttilukuja limusiini karjan suhteen. Tässä ylhäällä on niin kutsuttu puhdas limusinirotu. Me haimme tämän sarvettomuusgeenin toisaalta toisesta rodusta ja sitten me olemme sen pikkuhiljaa ottaneet mukaan. Aluksi näette, että tässä on ainoastaan 50 prosenttia limusiinirotua, sitten tämän jälkeläinen risteytetään puhtaan limusiini rodun edustajan kanssa ja sitten niin edelleen. Tämä on pitkä prosessi, vie yli 20 vuotta, että geeni saadaan otettua mukaan. Miten tässä aika nousee esiin. Tämä genomin löytäminen helpottaisi meidän jalostusta. Jalostustekniikan hyödyt ovat tunnettuja. Pystymme kehittämään ö, geenejä samalla aikaa pitäen ö, geenipoolin laajana – Tämä geeni haetaan muutamasta sonnista ja äh, sitten tämä geenipuolin runsaus rapautuu. Me haluaisimme, että karjan tuotannoissa, joka on siis pitkäkestoista verrattuna vaikkapa jäniksen tuotantoon, niin me haluaisimme meidän genomityöskentelyn avulla nopeuttaa tätä valikoitumisprosessia. Tässä kaksi tekniikkaa siis tukevat nykyistä valintamenettelyä. Rajoituksista, sosiaalinen hyväksyttyvyys, poliittinen hyväksyttyvyys, mikäli nämä jalostetut eläimet kiellettäisiin Euroopassa, niiden tuotanto kiellettäisiin, niin silloin kilpailukyky maailmanlaajuisella tasolla kärsisi Ranskan ja Euroopan valintamenettelyt ovat maailmanlaajuisesti ja Euroopan laajuisesti tunnettuja. Mikäli tämä kehittyminen, tämä kehittäminen loppuu, mikäli Euroopan ulkopuolella olevat maat ottavat meidät kiinni tai ohittavat meidät, niin se olisi melko katastrofaalista kannaltamme. Lisäksi, mikäli emme voi pakottaa jäljitettävyyttä jalostetuille eläimille maailmanlaajuisesti, niin meidän oma jäljitysjärjestelmä ei myöskään sekään toimi kunnollisesti. On olemassa useita teknologioita muokka, genomimuokkausta varten, kloonaus tai se, että kajuamme välittömästi psygoottiin, alkioon. Tämä jälkimmäinen ei toimi niinkään hyvin, tämä kloonaus toimii paljon paremmin. Tämä kloonaus siis myös saattaisi olla ongelmallista. Uusien teknologioiden avulla kasvattavat joutuvat kohtaamaan tiettyjä haasteita. Kuten sanoin, me kannamme sitä, kannatamme sitä, että genomia pystytään muokkaamaan, mutta me haluamme tiettyjä takeita, että eläimet ovat elinkelpoisia, että muokatut geenit pysyvät vakaasti samanlaisina. Me emme ole itse menettelyn asiantuntija, vaan meidän tulee kuulla asiantuntijoita asiantiimoilta. Lopuksi haluaisin sanoa, että tämä Poldelan olla sijaitseva limusiinien toimikunta on aina ollut halukas esittämään tuottajille menetelmiä, jotta heidän toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja kestävää, mutta totta kai me tarvitsemme näistä itse, tästä itse menettelystä tiettyjä takeita. Ilmastonmuutos on tosiasia ja nämä muutokset auttavat kehittämään niitä rotuja eteenpäin, jotka ovat hyödyllisiä. Me haluamme tiettyjä ominaisuuksia välttää jalostustyön avulla. Tietyt eläimet kuolevat ja me pystymme työskentelemään avalla erittämään näitä haitallisia geenejä pois. Mutta tämä työ vie 20-30 vuotta aikaa. Aika. Tämä genomityöskentely mahdollistaisi nopeamman toiminnan. Mutta sosiaalinen hyväksyntä, kasvattajien hyväksyntä, on tarpeen, mikäli haluamme ottaa tämän laajalaisemmin käyttöön. Kiitos paljon. Kiitokset ja seuraavaan puheenvuoronsa Iberto hän tarkastelin seikkoja, eh, kuinka oli jätetty tietyt eh, säännöt noudattamatta toiminta ei ollut riittävän avointa kansalaisten suuntaan mielestäni ja ei myöskään välttämättä itse kansalaisjärjestöjen sisällä. Ja niinpä päätin ja ajattelin ähm, vaihtaa tehtävän ja äh, toimia siten, että toiminnastamme saadaan parempi tieto. Ja tässä sitten yleiskatsaus siitä, mitä on tapahtunut äh, NPT-sektorilla ja näiden tekniikoiden osalta 50 vuoden aikana. Eri tekniikat, joita on käytetty, niitä ei ole kunnolla vertailtu. Tietysti tässä on eri kysymyksiä, jotka liittyvät näihin käytettyihin tekniikoihin, jotka todella olivat melko hurjia ja johtivat odottamattomiin tuloksiin. Esimerkiksi kun tarkastellaan taustoja ja historian kehitystä, eh, voidaan havaita, että on eh, pyritty esimerkiksi kehittämään kasveja. Eh, ja jos katsoo sitten näitä geneettisiä tekniikoita, joita on käytetty, esimerkiksi tässä boakärme esimerkkinä, kuinka on hyödynnetty tällaista perinteistä jalostustekniikkaa, ja kannattaa muistaa, että nämä kaikki geneettiset tekniset keksinnöt ovat varsin poikkeavia aikaisemmista käytänteistä. On esimerkiksi hankala vaikuttaa ja näitä ei-toivottuja vaikuttimia ja tuloksia sitten ilmenee yllättäen. Esimerkiksi kun tarkastellaan genomia, epigenomia ja kaikkia näitä seikkoja, näiden välisistä yhteyksistä ei tutkimusta ei ole kovinkaan paljon. Esimerkiksi saastunutta DNAta, miten sen kanssa sitten on menetelty. Ja geenisyys ja muut syntyneet mutaatiot saattavat olla. Meillä ei ole riskiarviointimenettelyä vielä näiden tekniikoiden osalta ja uudet eh, jalostustekniikat ja esimerkiksi eh, eh, no niin, on-target ja off-target sekvensointi näiden osa-asian parissa ovat todenneet, että ei ole vielä osattu arvioida näitä vaikutuksia. Ja jos näitä prosesseja nyt nopeutetaan, niin tilanne on hankala, koska arvioinnit eivät kulje yhtä nopeasti eteenpäin, tai niitä ei osata kehittää yhtä nopeasti. Jos halutaan vaikuttaa näiden mutaatioiden ilmenemiseen. Tässä välttämättä eh, linkittäytyminen ei tapahdu tasapainoisesti, ja tässä Kannattaa muistaa, että puhutaan monista kasveista, mutta myös puut tulevat tässä kuvan mukaan. Ja lajit ovat joutuneet kärsimään näistä uusista keksinnöistä ja se ei myöskään ole ollut toivottu lopputulos. Jalostajat pystyttävät tällaisia suuria alueita pyrkivät luomaan tällaista mahdollisimman luonnonmukaista ympäristöä. Niin kuin Jeffrey Sander on totenut, kahden lajin välillä on melkein samanlainen geneettinen etäisyys kuin ihmisen ja apinan välillä. Nämä uusia jalostustekniikoita suosivien tahojen esittämät luvut ovat sellaisia, joita käytettiin 70-luvulla, mutta kaikissa näissä geneettisissä epigenetisissä kysymyksissä edistys on mennyt eteenpäin. Meillä on ihan uudenlaista erilaista tietoa ja näin ollen on erittäin tärkeää, että pystymme identifioimaan sen tekniikan, mitä käytetään, ja on erittäin tärkeää, että jäljitettävyys lain osalta on mahdollista. On erittäin tärkeää, että eh, edistytetään eh, tässä matriksi, matriisilähestymistavan kehittelyssä myöskin. Siitä tässä muutama esimerkki. Tämähän otettiin käyttöön 90-luvulla ja myöskin poliisi eh, hyödyntää tätä tekniikkaa hyödyntäessään sormenjälkitietoja. Todellakin EFA käyttää näitä tietoja. Eli matriisilähestymistapa voidaan pitää biometrisiin tietoihin pohjautuvana arviona ja tällöin voidaan eh, määrittää se eettössä. Genominen eh, variaatio ja moninaisuus, eh, se tulee pyrkiä säilyttämään controverse que je regarde d'un peu loin, c'est la, la rhétorique et la... Ja tärkeässä roolissa on retoriikka ja viestintä, eräs asia, joka on hyvin yllättävä eläimiä tai kasveja. Tutkimukset osoittavat, että kansalaiset eivät ole... Ajatellaan, että saksitaan tarvittavia molekyylejä – että tässä olisi ikään kuin muutama sotilas, jotka ampuvat, mutta ei tässä ole pikemminkin Stalinin urut kyseessä tässä muuntogeenisuudessa. Mitä, niitä ei voida pitää luonnollisia, ellei sitten hyväksy, että ilmastonmuutos on luonnollinen asia. Kaunistelevat äh, poliittisia ja taloudellisia vaikutuksia, kuten – Ranskassa on tehty. Kiitoksia. Kiitokset. Ja nyt sitten on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tilanne on sikäli hankala, että eh, meillä on tässä vielä eh, kakkospaneeli ja siihenkin liittyen sitten on tarjottava tilaisuus kysymyksille. Eli tässä todellakin puheajoista. Eh, toivottavasti pidätte kiinni vain minuutti per puhuja. Eli esittäkää kysymyksenne mahdollisimman ytimekkäästi. Olkaa hyvä, Anja. Kiitoksia. Toivon, että uudet jalostustekniikat äh, saavat äh, ei niinkään äh, vastustus kykyä, tai että vastustuskykyä, vaan pikemminkin ehkä parempaa vastustusta liittyen eri tauteihin. Ja kun ajatellaan liiallista jalostusta, niin mielestäni tässä ei kyllä tule mennä liian pitkälle. Sanoisin tämän limusin edustajalle. Jotkut täällä uskovat, että ilmastonmuutos on luonnon ilmiö. Minä uskon, että auringon kierto, kuun kierto ovat luonnon asioita. Minä uskon, että jäätiköiden muutokset ovat luonnollisia ja minä uskon, että ilmastomme muuttuu luonnollisesti eikä vihreä lobby sitä pysty mitenkään estämään. Pirke. Kiitoksia. Ensin haluan kiittää koordinaattoreita siitä, että ehdotukseni tästä kulmistilaisuudesta hyväksyitte ja täällä nyt olemme. Usein parlamentissa käydään aika tunteen omaista keskustelua eikä niinkään tieteellistä keskustelua. Me tarvitsemme elintarvikkeita, mm, puhdasta luontoa eri teknologioista. Miten voidaan huolehtia siitä, että me parlamentissa teemme työmme hyvin ja asetamme rajan myös johonkin ja sanomme, että ei tätä emme halua mitä me sallimme kasvojen, kasvien ja eläinten kohdalla, niin sallimmeko sen sitten myöhemmin myös ihmisten kohdalla. Sydämelliset kiitokset tähän astisista erinomaisista esityksistä. Dziękuję. Kaksi kerralla. Näin edetään nopeammin. 30-40 vuoden kuluessa satoissa tuhansiakin lajeja on hävinnyt on paljon vastustuskykyistä ja geenipohjaista eh, lajistoa eh, näissä varastoissa. Itse jo omassa puutarhassani kasvatan tällaisia tomattilajikkeita ja voin tarjota niitä muillekin. Ja jos puhutaan laadusta, niin minun <laughs> ovat kyllä tosi hyviä. Nämä eh, ensimmäinen, jos olisitte kuulleet maaperäpuheenvuoron, niin 58 prosenttinen tuotannon lisääminen olisi mahdollista, jos parantaisimme vampirin tilannetta. Tietysti voidaan pyrkiä mm, geneettisesti toimien lisäämään parempaa tuotantoa ja katsoa, miten voidaan jalostaa eteenpäin, mutta genomin puuttuminen, se on jo sitten toinen asia. Ja Limusin järjestön edustajalle, olet ehkä lähempänä viljelijöitä, toteatte, että ei patentteja, ei haluta, että tietyt suurkonsernit vain hyötyvät viljelijöiden kustannuksella. Mutta kysymys kuuluu, kun eh, kysyntä eh, biologisten ja geenivapaiden elintarvikkeiden osalta kasvaa, eh, miten tämä mahdollistuu, jos merkintämenettelyä ei ole, vai katsotteko, että tarvitaan merkintöjä näille geneettisesti modifioiduille tuotteille, sillä kuluttaja tällöin voi ostopäätöstä tehdessään itse tehdä valinnan, mitä haluaa ostaa. Pelder ja sitten Hasekan, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja aivan ensiksi. Kiitokset näistä erinomaisista esityksistä. Puheenjohtaja, kollegat, pari seikkaa, pari kysymystä, jotka haluaisin nostaa puheenvuorossani esiin. Täällä puhuttiin, että on äärimmäisen tärkeää, että on laadukkaita eh, siemeniä. Voisitteko antaa konkreettisia eh, esimerkkejä eh, tästä? Ja sitten toinen kysymys, tämä lainsäädännön selkeys. Katson tässä kollegoita ja myöskin komissiota tässä salissa. Toivon, että komissiokin sitten tekee ehdotuksia tämän äärimmäisen tärkeänä tilaisuuden jälkeen. Hasekamp ja sitten voi. Kiitoksia. 80-90-luvulla teollisuus lobbasi kovasti geneettisen muuntelun puolesta sen sijaan, että puhuttaisiin geneettisestä manipuloinnista. Kyllä kansalaiset tietävät, mitä he haluavat ja mitä he eivät halua. Ja nyt kun puhutaan sitten näistä eri asioista eri nimillä, jalostuksesta tai mistä hyvänsä, niin kyse on kuitenkin aina siitä, että geneettistä materiaalia muunnellaan, muutetaan, manipuloidaan. Merkinnät ovat äh, välttämättömiä kuluttajien, mutta myös äh, tuottajien edun nimissä, koska näin saadaan sitä valinnan vapautta. Ja teollisuuden on huolehdittava myös täydellisestä jäljitettävyydestä ja äh, merkinnöistä. Ähm, nyky GMO-lainsäädäntöä ei mielestäni voi missään nimessä viedä pidemmälle ja haluaisin mielelläni kuulla tähän. Kiitän, että valiokunnat ovat tehneet tämän työn, mutta minä haluaisin sanoa sen, että eräs asia on skandalinomainen – jaetaan täällä yksityisen firman tomaatteja parlamentissa istunnon aikana. Tämän tyyppinen käytäntö on sellaista, että sitä voidaan hyväksyä. Se on yritykselle mahdollisuus tehdä propagandaa tietyn laitoksen puitteissa, ja minä pyydän, että tämänlaiset käytännöt loppuvat ja että tämän tyyppistä prosessia ei enää toistuisi uudet jalostustekniikat eliöiden kanssa ja ne vastustavat vastustuskykyisiä eri torjunta-aineille. Kyseessä on lainsäädäntöongelma. Minä pyytäni, kun nykyään on mahdollisuus kuvailla teknologioita ja tekniikka mielestäni tekniikan ympäristössä. Yes, thank you very much, uh, chair, and thank you very much. Kiitos. On hyvä, että tästä aiheesta on järjestetty kuulemistilaisuus. On esimerkiksi e, organinen tila, joka tarjoittaa uusi, tarvitsee uusia e, siemeniä, laikin, e, joka kestää paremmin näitä perunatauteja, eli yhtä lailla ähm, perinteinen kuin myöskin äh, bioviljely voi hyötyä jalostusta. Patenttikysymys, no äh, kyllä tämäkin on käsiteltävä ja ympäristövaikutukset, no niitäkin on tietysti tarkasteltava, mutta jos riski on pieni, niin voidaanko tekniikka on erittäin tärkeää, että voidaan näistä kaikista kysymyksistä keskustella avoimesti. Kiitos. Ja, ja, ja sitten Denano. Oh, erstmal volle Aivan Ensin olen Häytömän kanssa täysin samaa mieltä. Hyvä puheenvuoro. Erinomainen. Kolme lyhyttä kysymystä vain. Ensinnäkin tiedämme, että jalostuksessa tarvitaan mutaatioita, eli te pitäisitte tärkeänä erottaa luonnolliset ja ei-luonnolliset äh, jalostus menettelyt, niin tämä luonnollinen jalostus ja ei-luonnollinen jalostus on minun vaikea ymmärtää. Voisitteko tätä vielä hiukan avata meille? Kun puhutaan uusista jalostusmenettelyistä, ne ovat tärkeitä myös PK-yrityksille. Olisi hyvä, että niiden hintoja saataisiin äh, sellaiseksi, että nämäkin voisivat niistä hyötyä. Ja sitten vielä valkuaisaineen strategia. tarvitaan huomattavia parannuksia, jotta voitaisiin nämä tuottaa valkoisainekasveja myös Euroopan maaperällä. Kiitos. No, no, no, seuraavana. Ja sitten Amelia, olkaa hyvä. Meidän on mietittävä jalostusta. Jalostuksen nopeuttaminen kyllä, mutta tässä juridinen ja sosiaalinen ulottuvuus tulevat mukaan. Myös alustuksista ensimmäiset alustukset, niiden osalta toteaisin, että biodiversiteetti keskustellaan eri metodeista ja toisaalta tekniikka avainsanoista. Te totesitte, jos oikein ymmärsin, että tämä tietyillä markerilla olisi mahdollista saavuttaa. Niitä että uusin teknologian avulla valmistetut tuotteet pääsevät markkinoille. GMO-lainsäädäntö kuvailee useita tekniikoita, mutta nämä uudet tekniikat eivät ole listoilla, joten esimerkiksi ö, minipossut, jotka mahtuvat käsilaukkoihin. Kyse on tästä CRISPR cas tekniikasta Emet ja kasvit, jotka ovat uusista tekniikoista peräisin, eivät ole GMO Kuinka Euroopan komissio aikoo varmistaa meille, että nämä tuotteet eivät pääty Euroopan markkinoille? Kiitos. Olisiko mahdollista täällä muistuttaa, että panos on se, että tuleeko lainsäädännön vai ei kattaa nämä uudet tekniikat? Ja onko olemassa samat riskit kuin jotka oli olemassa GMO-lainsäädännön kanssa? Minulla on Bertalle kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys. Voisitteko te sanoa enemmän siitä, kun puhutaan näistä kohdentamattomista vaikutuksista ja mitä nämä kohdentamattomat vaikutukset ovat, kun käytetään näitä tekniikoita ja mitkä seuraukset ovat biodiversiteetille ja ympäristöä ja mitä nämä kohdentamattomat vaikutukset ovat, kun käytetään näitä tekniikoita ja mitkä seuraukset ovat biodiversiteetille ja ympäristölle ne tekniik- nämä tekniikat eivät ole hallussa sikäli kun mitä nämä vaikutukset ovat, joten halusin kuulla vastauksen. Toinen kysymys, voi, sehän on teidän ala, niin miten tämä voisi tapahtua ja mitä odotatte lainsäädännöltä tämän suhteen? Joo, ja sitten Hoisling, olkaa hyvä. Juste un, un retour rapide sur l'intervention de M. Huitema. Donc, il nous dit changer la nature en entreprise. Niin, minä odotan, että kuka tästä hyötyy. Ja nyt näyttää siltä, että hyöty keskittyy ennen kaikkea tiettyihin tiettyjen valiokunnan edustajien tapauskohtaisesti katsotaan näitä tekniikoita siten, että tapauskohtaisesti arvitaisiin GMO-lainsäädännön avulla näitä uusia tekniikoita, koska kyseessä on nimenomaan lainsäädäntöön liittyvä kysymys. Hoisling, olkaa hyvä. Kiitoksia hoitamalle tekniikoita jalostuksessa on käytetty. Kaikilla viljelijöillä on siis tämä oikeus. Näin ollen riskiarvioinnin ydinkysymyshän on juuri merkinnöissä puuttuminen katsotaan riskiksi, mutta kasvijalostuksessa se halutaan nyt tunnustaa ihan tavanomaisena menettelynä. Tämä ei mielestäni ole loogista ollenkaan, että jos patentti on, niin sitä suojellaan ja sitten tilanne jalostuksessa ja kasvatuksessa on ihan toisenlainen kuin tänä päivänä. Siis jos katsotaan keskustelua, joka käytiin maaperästä, maksimointi siinäkin mutta jos halutaan enemmän maaperää, niin miksi ei voitaisi maksimoida jo olemassa olevaa? Mutta enemmän ollaan kiinnostuneita siitä, että odottaa, niin ensin maksimoidaan kaikki se, mikä ympärillä on. Näin ei ehkä haluta menetellä. Lähdetään ainoastaan vain seikkailemaan tämä puheaika keskenään. Ja valitettavasti ei ole mahdollisuutta pidempiin puheenvuoroihin. Minä voin aloittaa, minulle suoraan kysymyksiä. Kyllä nämä in NBT, olikin se CRISPR-Cas9 tekniikka tai ei, niin tässä on erittäin paljon näitä off-target, kohdentamattomia vaikutuksia ja sekvensointi kunkin eliön genomien suhteen siten, ettei tyydytä ainoastaan muuntamiin kohdentamattomiin vaikutuksiin, jotka piilottavat alleen useita asioita, joita ei näe. Nämä mutaatiot, epimutaatiot saattavat aiheuttaa pitkän aikavälin monen sukupolven. Ohjenuoret eivät ole riittäviä. Ohjeistuksissa olin mukana pitkään hbt niin ne ovat peräisin vuosilta 60-70-luvulta. Nämä olisi päivitettävä ajankohtaisiksi siten, että tässä otetaan kaiken tekniikat huomioon. Ja tämä vaikuttaa merkittäviin muutoksiin. Miksi tämä on rinnastettavissa GMOhan? Kyseessä, kun puhutaan lääketieteestä, niin kyseessä on geeniterapia, joten miksei tämä koskisi myös kasveja. Ja tästä jäljitettävyydestä tietokirjoissa lisäksi kollega on tekemässä artikkelia asiasta. Te saatte kaikki nämä tiedot. Kyllä, minä annan muutamia suuntaviivoja. Me olemme täysin kykeneväisiä identifioimaan, ja tämä polymorf-jäljitys on mahdollista, koska näitä piirteitä, ominaisuuksia polveutuu seuraaville sukupolville. Tuotteiden jäljitettävyys on tärkeä. Olin neljän eurooppalaisen virkamiehen joukossa, jotka lähetettiin Kiinaan 2005 koskien kiellettyä riisiä, joka oli kielletty Kiinassa, ja sitten näitä saapui silti Eurooppaan. Ja nyt me olemme edelleen hätätilassa. Nämä riisit ovat edelleen kiellettyjä Kiinassa. Miksi näitä tuotteita on seurattava? Ja tärkeää on, että seurataan yleisesti ottaen näitä sen jälkeen, mitä tapahtuu kaupallistamisen jälkeen. Kiinassa on miljoonia puuvilla. Muuntotekniikka on aiheuttanut muutoksia toisiin kasveihin. Puuvilla pelloilla ei käytetä torjunta-aineita, mutta yleisesti ottaen muiden kasvien kasvatajat joutuvat käyttämään enemmän torjunta-aineita. Okay, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Aika on kortilla yhtäkään yritystä täällä. Halusin vain osoittaa, että mm, markkinoilla olevat tomaatit olivat yleensä aika mauttomia pari 30 vuotta. Näin sanottiin, mutta ei tämä kyllä nyt ihan pidä paikkaansa. Kyllähän kaikki viljelijät tarvitsevat hyviä siemeniä hyvä, ja kaikki tarvitsevat siemeniä luontoa ei luonto koskaan laittaisi hehtaarille 160 000 kasvia. Ei myöskään jalkin kehitys, evoluutio on riippuvainen ensinnäkin mutaatioista ja sitten selektiosta, luonnon valinnasta. Ja jotkut uusista muuntoteknologioista, jalostusteknologioista käyttävät juuri valtavia, valtavasti hyviä kysymyksiä esitettiin, mutta kun puheenjohtaja siellä jo nujaa heiluttaa, niin ei tässä... Je vais, commencer par répondre sur le... Aloitan vastaamalla tästä limusini karjarodusta. Täällä on ollut hankalia kokemuksia. No, kyseessä on eloisa rotu mutta se johtuu siitä, että rotu on levinnyt käytöksiä ja nyt kasvattajien työrauha on taattu ja tämä johtuu geeninjalostuksesta. Viimeisten 40 vuoden aikana olen kuuluisuus on taattu, sillä tietyissä roduissa on ainoastaan neljä sonnia ja sata nautaa, niin on vaikea. Ranskassa on jäljitettävyys luotettava jäljitettävyysjärjestelmän käytössä. Me tiedämme, missä elämät sijaitsevat. Meillä on äh, laatujärjestelmä ja kaikki nämä tiedot ovat äh, tietokannoissa. On mahdollista seurata tilannetta reaaliaikaisesti. Tässä vaan kuullaan tosiaan asiantuntijoita. Olemme kuulleet erittäin kiinnostavia ensimmäisen paneelin Äh, e-, e-, esiintyjiä. Ja monet heille esitetyistä kysymyksistä sopivat oikein mainiosti myös tähän äh, toiseen paneeliin, eli uudet jalostustekniikat ja EU-lainsäädäntö. Eli katsotaan 10 minuuttia aika on kortilla. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Kiitokset siitä, että sain tilaisuuden tulla tänään esittelemään teille uusia jalostustekniikoita. Tämähän on tärkeää paitsi kasvijalostusalalle myös Euroopan viljelijöille ja kuluttajille, jotka toiminnassa. Me olemme riippumattomia ja jalostamme, kasvatamme siemeniä ja myymme niitä maailmalle. 100 työntekijää yli 30 maassa. Itse työskentelen yliopistossa ja olen myös käsissä, jotka muuten kaikki ovat EU-ssa toimivia yrityksiä. Raikke Svan on yksi näistä yrityksistä ja ilmastoolosuhteisiin, kasvuolosuhteisiin ja kuluttajien ja viljelijöiden tarpeisiin kaikkialla. Ja meidän jalostusohjelmamme kattaa, niin kuin tästä kuvasta näette, niin koko joukon eri lajikkeita. Ja niin kuin aiemmassa paneelissakin puhuttiin, kasvin jalostuksen historia on hyvin pitkä ja ansiokas. Mendel teki 1866 äh, äh, löydöksensä genetiikan alalla ja tämän jälkeen äh, kasvijalostus on kehittynyt Reichsbahnissa. Teemme jatkuvasti jalostustyötä, erilaisia risteytyksiä ja niistä parhaita tuloksia sitten ja käytämme erilaisia teknologioita kuten hybridijalostus, rotaatiojalostus, ähm, avustettu eh, jalostus. Eh, meidän välineistömme on huomattavasti lisääntynyt ja kasvanut viime vuosina ja tämä on tietenkin aiheuttanut myös huolta ja siksi on hyvä ottaa huomioon Euroopan lainsäädäntö, joka tätä ala sääntelee. 1.18 direktiivi on tässä eh, määrävä tietenkin ja kyse onkin siitä, että kun geneettistä muokkia teknologinen ää, ää, muuntelu, sellainen muuntelu, joka ei ole geneettistä, ja sitten todellisen varmuuden niin Euroopassa kuin sitten ihan maailmanlaajuisestikin, jotta markkinat tietävät, missä mennään. Asia on hyvin kiireellinen siitä syystä, että Raike Svainin kaltaiset yritykset Eh, joilla on jalostustoimintaa kaikkialla maailmassa ja jotka myyvät ja myymme tuotteita kaikkialle maailmaan, kaikkialla maailmassa, niin tämähän on tietenkin nämä eh, mm, kaiken A ja O eh, alallamme, jotta voimme tarjota mm, luotettavaa siemenmateriaalia varmistaaksemme ruokatuotannon myös jatkossa. Ja jotta voimme jatkaa toimintaamme, kaikkia kasveja, jotka tulevat uusista jalostusmenetelmistä samankaltaisesti. Yhdysvalloissa esimerkiksi maatalousministeriö vastikään totesi ja lainaan, että se ei sääntele eikä aio säännellä jalostusmenetelmät eivät joudu sääntelyn alaisiksi millään tavalla. Vieläkin tärkeämpää on ottaa huomioon se, että eri kasvilajikkeet, joita uusien jalostustapojen kautta syntyy, minun tietääkseni niitä ei voi erot uusissa äh, jalostusmenetelmissä, eivät ole mitenkään havaittavissa. Ja äh, näin ollen esimerkiksi tämä äh, voi johtaa eri organismien DNAn muutokseen. Näin syntyy geneä toimintansa ja voimakseen jalostaa uusia kasveja tulevaisuuden ruokapöydälle. Nämä erottaa luonnollisesti tapahtuneista mutaatioista tai muista mutaatioista. Ja Euroopan viranomaisten täytyy nyt päättää ja antaa selkeyttä uusien jalostusmenetelmien oikeudellisesta tilasta oikeusvarmuutta tarvitaan. Useimpia kasveja, joita perinteisesti jalostetuista kasveista, ja siksi olisi hyvin vaikea myöskään täytäntöönpana GMO-direktiiviä, jos siinä säännellään uusia jalostusteknologioita, uusien jalostusteknologioiden käyttö rinnastaen sen GMO-hon sitten mitä pikimmin luodaksemme oikeudesta varmuutta paitsi kasvijalostusyrityksille, myös viljelijöille ja kuluttajille Euroopassa. Ne ovat kaikki täysin riippuvaisia tuotteistamme joka päivä. Kiitos paljon. Thank you indeed. And... Uh, Kiitos paljon teille ja seuraava puhuja on Detlef Bartz, joka on Mendel Genetic Engineeringin johtaja Saksasta. Ja teillä on puheenvuoro 10 minuuttia, olkaa hyvä. Yes, Thank you, Mr. Chairman. mutta myöskin opetan yliopistossa ja päätin nyt tieteenkielellä, eli nykytilannetta. Enomin käsittely, niin kuin olemme kuulleet, on jo käytössä maataloudessa, metsäteollisuudessa, biotaloudessa. Ja yhtenä hyvänä esimerkkinä elävät rokotteet kissoille on tarkasteltu vuodesta 2007 alkaen työryhmätasolla jäsenmaiden työryhmässä, jossa edustaja on kaikista jäsenmaista. 2012 tekninen raportti laadittiin. Sitä ei virallisesti ole vielä julkaistu, mutta googlaamalla tai muita kanavia kautta sen kyllä voi löytää. Yhteinen tutkimuskeskusraportti esitettiin 2011 ja tärkeä neuvoa antava raportti sitten viime vuonna. EFSA-lausunto tekniikoiden turvallisuudessa Chiskenesiksestä tsingtinga 300 ja jotkut jäsenmaat ovat tehneet myöskin päätöksiä joidenkin sovellusten osalta Saksa, Ruotsi, UK, Irlanti, Espanja ja Suomi. Ja kaikkein tärkein seikka sitten yhteisön tuomioistuimen päätös, joka saataneen kesällä. Tällä hetkellä hän on saatu julkisasiamiehen esitys vuodelta 2018 tammikuulta. Ja tässä sitten oman viranomaisemme tulkinta, kun katsotaan vuoden 2001 direktiiviä, niin sanottua raamattua, mitä tulee uusien tekniikoiden käyttöön. Meillä on siis geenimuokkaus, joka todella liittyy tähän direktiivin vuodelta 2001, ja sitten joitain eh, muuntelutekniikoita, jotka jäävät meidän mielestämme ulkopuolelle tai eivät liity lain mukaan geenimuokkaukseen, ja sitten päällekkäinen alue, jossa moderni teknologia osittain kyllä, tai mm, joskus enemmänkin kehityksestä riippuen eh, näistä insertioista, puhutaan eh, esimerkiksi nukleotidiketjut, kun niitä siirretään organismeihin, ne kuuluisivat GMO-lainsäädännön piiriin. Epäselvää tässä vaiheessa kuitenkin tuntuu olevan se, kuinka suuri on tämä päällekkäisyyden aste. Tässä lyhyt yleiskuva ähm, siitä, mitä tuomioistuimelle on esitetty. Päätöshän ei ole lopullinen, mutta ehkä kuitenkin antaa hieman osviittaa tulevasta suunnasta. Eli mutta tekniikat, kemiallinen jalostus, radioaktiivinen jalostus ja sitten äh, tässä sinisellä nämä eh, geenimuokkaustekniikat. Eh, nämä kaikki synnyttävät eh, muuttuneita organismeja. Ja artikla 2 sitten ja sen kriteeri, jossa puhutaan syntyvän organismin luonnonmukaisuudesta, jos tämä kriteeri ei täyty, eli että tällainen tapahtuma voisi syntyä myöskin luonnollisesti, niin silloin GMOsta ei ole kyse. Jos tämä kriteeri täyttyy, siirrytään tänne oikein oikealle ja liitteisiin. 1B1 liite on tässä tärkeä. Kysymys kuuluu, ovatko kriteerit täyttyneet? Jos eivät, niin kyseessä on gemo. Jos kyllä, niin se on gemo, mutta kuitenkin sellainen, joka on poikkeus direktiivistä. Ja de facto julkisen näkemyksen pohjalta voidaan katsoa, että tällöin puhutaan laajemmasta gemo-määritelmästä. On erittäin hyödyllistä tutustua, tutustua tähän lausuntoon, koska ennaltavarautumisperiaate siinä hyvin huomioidaan. Todetaan, että se tarkoittaa sitä, ei sitä, että riskin taso on nolla, se, että GMO-asetus on olemassa, eh, sinällään jo täytäntöön panee ennaltavarautumisperiaatteen periaatetta, ja kun uusia tekniikoita käytetään, niin se on tässä yhteydessä myös huomioitava. Ja silloinkin, jos eh, geneettisen muokkauksen laki ei sovellu eh, organismiin, on olemassa muita mahdollisia säännöksiä. Eli ei kuitenkaan jäädä ihan tyhjiöön silloin, kun puhutaan tällaisista organismeista, eläimistäkin puhuttaessa. Ja tässä yhteydessä ja tämä liittyy siihen, mitä täällä kysymystenkin muodossa jo olemme saaneet kuulla. Innovaatio on varsin monenkiharainen asia, enemmänkin kuin ennalta varautuminen. Jos katsoo tätä vasenta ylänurkkaa, tarvitaan hyvää lainsäädäntöä, joka toisaalta rajaa, mutta toisaalta myöskin rohkaisee. Tarvitaan eh, käytettävissä olevaa teknologiaa edistystä on tapahtunut tässä, niin kuin saimme kuulla, mutta myöskin ekologian ja e, ekonomian osalta nimenomaan e, käyttökelpoisuus ja elinkelpoisuus ovat tärkeitä. Ja sitten arvot, e, humanit arvot, eli toivottavuus ja sitten uusien tekniikoiden käytettävyys ovat tärkeitä, sillä muutoin niitä ei voida pitää hyödyllisinä markkinoilla. Ja kiinnittäisin huomionne aivan Mm, unituoreeseen tai melkein unituoreeseen raporttiin. Sen taustalta löytyy saksalaisia eh, tahoja ja tieteellistä tutkintaa, esimerkiksi riskiarviointilaitos, Rübner-instituutti muiden muassa. Ja mm, näiden esityksestä saadaan paljon tietoa juuri eh, geenimuokkauskysymyksiin liittyen. Ja tässä yhteydessä eh, kohdennetuistakin vaikutuksista puhutaan, mutta vähemmän kuin silloin, jos puhutaan eh, kemiallispohjaisesta tai eh, radioaktiivispohjaisesta muuntelusta, kehityksestä. No, nyt olenkin tässä jo esitykseni loppupuolessa ja tässä sitten avainkysymys, jonka aina nostan esiin ja olen sen esittänyt tässä oma alamme lehdessä. Eli mm, pelko, eh, pelko, joka liittyy mahdollisiin eh, riskeihin, eh, johtaako se siihen, että me emme voi toteuttaa niitä toimia, jotka sitten saattaisivat johtaa myös parempaan elämään. Eli tätä kannattaa pohdiskella ja näin kahdeksan minuuttia kului ja kiitos teille kaikille. Thank you Kiitos näistä kahdesta minuutista. Siirrymme välimästi viimeisen puhujan, Sofia Langan biokonsumaatiorkuluttajajärjestön puheenjohtaja Ranskasta. Olkaapa hyvä, 10 minuuttia aikaa. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat, puhun Ranskaa. Minä myös esit- Tykseni on ranskaksi, minulla ei ollut aikaa kääntää sitä valitettavasti. Kaikki syövät vähintään kolme kertaa päivässä, jopa neljä-viisi kertaa. Elintarvikke, ravinto ovat tärkeä osa hyvinvointia ja terveyttämme. Tämä perustavanlaatuinen tärkeys antaa, meidän, antaa elintarvikkeille tärkeän roolin meidän elämässämme, koska joka päivä syödään, niin se voi tapahtua ainoastaan luottamuksen ja avoimuuden puitteissa siten, että luotamme jalostukseen, elintarvikkeiden jalostukseen ja tuotantoon. Joitain vuosia sitten työskentelin Metsän du Monde kansalaisjärjestössä, jonka kenties tunnette. Ja tämä järjestö, lääkärit siis päättivät, että järjestetään kollokviin liittyen ympäristön ja terveyden välisen suhteeseen. Tämä oli uusi tapa nähdä asioita. Silloin ei puhuttu ympäristön ja terveyden hyvin ö, yhteydestä. Se muutti ajattelumallia. Niin eräs asia, joka on varma, on se, että jo joitain kymmeniä vuosia sitten luomu tuotteiden kulutus kasvaa kaikkialla Euroopassa, Ranskassa ja muissa maissa. Tämä on valtava liike kaikkialla maailmassa. Agence Biom, ranskalainen virasto, tekee erittäin paljon vuosittaisia yhteenvetoja ja tilasto tuo tietoja, tilastoja liittyen luomutuotteiden kulutukseen. Ihmisten luottamus luomutuotantoa kohtaan mahdollistaa sen, että me luotamme niihin elintarvikkeisiin, joita ostamme. Tämä on myös takuu siitä, että saamme torjunta-aineettomia GMO-vapaita elintarvikkeita. Tämä on osa syy sille, että tämä liike voi niin hyvin ja kantaa hedelmää. Luomuarvot, jotka ovat olleet olemassa jo 70-luvulla, ovat tätä nykyä kohdanneet oman yleisönsä. Meidän yhdistys perustettiin vuonna 2004. Meillä on kolme päätehtävää. Säästää luontoa, suojella terveyttä ja tuoda eteenpäin uusia vastuullisia kulutusmalleja. Kulutuksen avulla, elintarvikkeen avulla vaikutetaan muihin kulutustottumuksiin, liikenne, vaatteet ja niin edelleen. On tärkeää, että luomutuotteet ovat kaikkien ulottuvilla vauvasta vaarin saakka. On tärkeää, että pystymme edistämään näitä uusia kulutusmalleja. Se, että siirtyy luomu tuotteiden kuluttajaksi, se tuo mukanaan muita muutoksia. Ja me haluamme myös auttaa juridisesti edistämään luomua. Se, että puolustamme kuluttajia, se tarkoittaa sitä, että me puolustaudumme niitä tuotantomenettelyjä vastaan, jotka rikovat luomutuotantoa vastaan. Sallikaa, että puhun teille myös siitä, mitä kuluttajat tätä nykyä Euroopassa haluavat. Me olemme pyytäneet 50 000 jäsenen yhteisöltämme viime vuoden lokakuussa lähetetyn kyselytutkimuksen avulla. Kysymme niitä syitä, miksi he ovat ryhtyneet luomutuotteiden käyttäjäksi vasemmalla ylhäällä näkyy, että 80, 95 prosenttia ihmisistä haluaa suojella biodiversiteettiä ja ympäristöä. 70 prosenttia on sitä mieltä, että kyseessä on kansalaisliike ja 80 prosenttia käyttäjistä haluaa suojella omaa terveyttään. Saimme 10 prosentin vastau- vastausprosentin, eli noin 4-5 tuhatta, jotka jakautuvat maaseudun ja kaupungin asukkaiden välille. Kyseessä ei siis ole kaupunkilaisten suosima ilmiö, sellaisten kansalaisten ilmiö, jotka ovat, eivät ole yhteydessä maaseutuun. Me olemme huomanneet, että ihmiset haluavat ja kuluttajat haluavat suojella terveyttään, emmekä me usko, että kyseessä on ranskalainen ilmiö. GMO-tuotteisiin on aina EU-ssa suhtauduttu skeptisesti. 2001-18 eliö ihmisten ohella, joiden geenejä on muutettu luonnottomasti tai yhdistelmällä eri geenejä. Me olemme sitä mieltä, että nämä uudet jalostustekniikat ovat geeni, geenien muuntelua jo olisi tärkeää, että EU-luomustandardit olisivat meidän kanssa samalla linjoilla luomutuotteiden suhteen. Siksi 2001-18 lainsäädäntö tulisi päättää kaikkiin uusiin jalostusteknologioihin, koska nämä tapahtuvat ainoastaan laboratorioissa eivätkä luonnossa. Minä en ole tieteilijä, joten en lähde tästä keskustelun enempää, mutta minä olen kuluttaja ja minä haluaisin, että laboratoriossa jalostetut tuotteet eivät päätyisi minun lautaselle. On tärkeää, että Euroopan direktiivin mukaiset testit tehdään ennen markkinoille pääsyä ja olisi erittäin tärkeää, että jäljitettävyys on täydellistä. Nämä on tärkeää, että uusien GMO-tuotteiden suhteen merkityt tuotteet vastaavat sitä, mitä kuluttajat odottavat, terveellisiä tuotteita, joissa ei ole jäämiä. On tärkeää, että ihmiset voivat valita niin puhtaan ruoan kuin haluavat. Sitä luomutuotteet takaavat. Ja minä vetoankin siihen, että julkisia tutkimuksia tehdään asian tiimoilta, ei ainoastaan kaupallisia tutkimuksia. Rahoittamalla tutkimuksia pystymme löytämään tietoja, jotka vaikuttavat pysyvästi ympäristön ihmisten terveyteen. Lopuksi palaan päätelmiin vielä lopuksi. Kuluttajana, kuluttajina meillä on oikeus valita ne tuotteet, joita haluamme käyttää. Ja on tärkeää, että avoimuus ja merkinnät tuovat meille kaikki ne tärkeät tiedot koskien tuotantoa ja jalostusta. Lainsäätäjinä teidän tulee taata meille avoimuus ja varovaisuusperiaate, joka on aina ollut Euroopan unionissa läsnä. Me olemme olleet varvaisia GMO-tuotteiden suhteen, meidän tulee jatkossakin olla. On tärkeää, että suuri yleisö saa tietoa aiheesta. Me emme tiedä, mitä vaikutuksia näillä jalostetuilla ja GMO-tuotteilla on ihmisiin. Me emme voi toimia ennustajaeukkoina. Jos aina halutaan uusien tekniikoiden avulla tuottaa enemmän, mitäpä jos tuhlaisimme vähemmän, vähentäisimme ruokahävikkiä siten, että roskiksen sijaan heittäisimme neljäsosan tuotteesta takaisin jääkaappiin. Meidän yhdistyksen tahtotila on saada uusia luomukuluttajia, koska tämän tuotannon taustalla on yhteiskunnallisesti merkittävä liike, joka on tukemisen arvoinen. Kiitos paljon. Kiitos teille